we have a Uh, so good afternoon. No niin, hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia, että olette näinkin täsmällisiä ja pahoittelen, että aloitamme hiukan myöhässä. Voisimmeko saada hiljaisuutta tänne niin, että voimme tässä aloittaa työnteon. Eli tervetuloa tähän viimeiseen IMKON kokoukseen vuonna 2012. Meillä on kolme äänestystä tässä vielä pidettävänä. Nämä ovat tärkeitä asioita ennen kuin lähdemme eh, sitten joululomalle. Ja tämän valiokunnan jäsenet ovat tehneet kyllä kovaa työtä, joten me olemme sen ansainneet. No niin, syy miksi tässä nyt aloitetaan myöhässä. Nyt on tapahtunut eh, hyvin odottamatonta. Baldasaaren työssä liittyen tähän tulliohjelmaan. Ja me nyt saimme viime hetken ehdotuksen tässä esille, jotta pääsemme eteenpäin tässä asiassa, mutta annan Valdasaarelle puheenvuoron, jotta hän voi kertoa, mikä ongelma meillä on ja millaisen ehdotuksen hän on tässä nyt kaavaillut tekevänsä. Edustaja Valdasaari. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tästä ohjelmasta, ennen se oli Fiskus, sitten se jaettiin, niin budjettivaliokunnalla oli oikeus laatia lausuntoa. Sitten ne pantiin kahtia ja sitten edettiin ilman lausuntoa, mutta valiokunta on laatinut kuitenkin lausunnon. Ja jo aikaisemmin ja siinä on siis fiskuspuolta käsiteltyä äänestyksessä, mutta myös tarkistuksista, joita on tullut budjettivaliokunnasta minun mielestäni. Budjettivaliokunnan lausunnolla ei ole oikeastaan mitään arvoa, merkitystä enää. Se on ikään kuin rauennut, koska se aikanaan koski koko ohjelmaa, mutta nyt se on kahteen osaan jaettu. Siksi ei oikeastaan sillä ole mitään olemassaolon oikeutta. Joka tapauksessa tällainen ongelma meillä nyt on. Meidän, minä sain tiedon tästä sihteeristöstä ihan vähän aikaa sitten, kun ennen kuin tämä ratkaistaan, niin meillä on yksinkertainen esitys. Me äänestämme koko mietinnöstä, mutta välttäen äänestämästä päätöslausun luonnoksesta, kunnes budjettivaliokunnan lausunto on joko pätevä, ja jos se on pätevä, niin voimme myös heidän tarkistuksistaan äänestää ja sitten koko päätöslauselmasta. Jos se ei ole kelvollinen, niin sitten äänestämme vain päätöslauselmasta ja tämä myrsky on näin rauhoitettu. Kiitos. That seems to me to be a very... Tämä näyttää hyvin järkevältä ratkaisulta. Ovatko kaikki täällä samaa mieltä? Vastustaako joku koordinaattoreista? No niin, mielestäni meidän pitäisi kyllä tältä pohjalta edetä. Me täytyy vahvistaa, että budjettivaliokunta toimii hyvin intensiivisesti ja että näin järkevään aikaan tulee tällainen lausunto. Edustaja Prendegast, niin luulin, että et olisi täällä, mutta hienoa, että olet. Onko budjettivaliokunnasta joku muu? Kukaan ei tunnusta. No niin, sitten äänestämme. Edustaja Baldasaaren mietinnöstä. Tarkistus 44. Van der Kammenilta puolesta. Vastaan. Hylätty. 45 puolesta. Vastaan. Hylätty. 46 puolesta. Vastaan. Hylätty. Sitten siirrymme kompromissiin A. Näette sen tässä. Kompromissi A puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan. Tämäkin on hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 17 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 kofferaatilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 Van der Kammenilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus tuota esittelijältä ja 69 konferaatilta puolesta vastaan hyväksytty. 70 konferaatilta puolesta vastaan hyväksytty. 19 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta Niin, liian nopeasti siis menin. 21 ensin puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 71. Eli tässä pitäisi pohtia lisäyksenä sanaa indicative. Tämä on siis lisäkohta. Tästä sanasta siis puolesta vastaan selkeästi hyväksytty, 24 puolesta puolesta. Ensimmäinen koneellinen tarkistus. 73 tarkistus. Kaksikymmentäneljä puheenjohtaja korjaa. Minä tässä menen hiukan liian nopeasti eteenpäin. Eli 24 tarkistus on kyseessä esittelijältä. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 72 Kofferaatilta. Äänestys alkaa 72. Äänestys päättyy. Tämäkin on hylätty. 25 esittelijältä puolesta. Voi voi. Minä haluan niin päästä jo tästä lomailemaan. No niin, tarkistus 73 koferaatilta puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 25 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 35 joka on vastaava puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 36 Van der Kammerilta puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 37 Schmidtiltä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 38 joka on vastaava puolesta, vastaan jos kaikki muut ovat tyytyväisiä. Ainoastaan, jos kaikki muut ovat tyytyväisiä. anteeksi, ehdotus oli, että äänestetään yhtenä ryhmänä, mutta olimme nyt tulossa tuohon edustaja Schmidtin. Siis äänestimme 38. Eli tässä piti äänestää koko sivu tuonne 32 asti silloin, kun me keskustelemme tästä näin. No niin. Kaikilla on plussat aina tuonne 11 asti. Minulla on täällä yhdeksään asti omalla, omassa luettelossa. Mutta jatketaan, tämän helpompaa. Olisimme jo muuten äänestäneet 39 Schmidtiltä, mikä on vastaava. Voimme ottaa tämän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40 kofferaatilta puolesta ja joitakin vasta-ääniä tuli tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan 11. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 75 on vedetty pois. 33 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme, me olemme nyt äänestäneet ja heti kun edustaja Baldessari on päättänyt neuvostelut budjettivaliokunnan kanssa, niin sitten me äänestämme tästä vielä ja päätämme sitten tämän menettelyn, mutta nyt kuitenkin jo onnittelut tässä vaiheessa. Okay. Right, that's got you... No niin, nyt sitten tässä on lämmitelty seuraavaa varten. Äänestämme unionin tullikoodeksista. Ja pyydän esittelijämme edustaja Le Grippiä tässä käyttämään ensimmäisen alkupuheenvuoron. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti jälleen kerran erittäin lämpimästi haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, joiden kanssa minulla on ilo tehdä työtä. Ja heidän kanssaan uskoakseni olemme todellakin saaneet aikaan hyvän luottamuksen hengen, kuunnelle toisiamme, olleet valmiita toimimaan avoimesti. Ja minä toivon, että tällainen myönteinen ilmapiiri jatkuu koko äänestyksen ajan. Haluaisin myös kiittää koko tiimiä, joka rinnalla on tehnyt työtä, valiokunnan sihteeristöä tietenkin, elämme ja aivan erityisesti avustajia, me me haluan kiittää. Vielä lopuksi ihan lyhyesti tarkistuksista, joita on tehty niin sanotusta valkoisesta osuudesta tekstissä. Useissa yhteyksissä on jo voitu todeta, että tässä on kyseessä uudelleenlaattiminen ja näin ollen työtä, työ on tavallaan raamitettu ja täytyy tehdä tarkistuksissa ero sen suhteen, Ollaanko tekstin harmaassa osuudessa, tätä voimme helpostikin muuttaa, vai koskevatko tarkistukset valkoista osaa tekstissä, jonka komissiolta olemme saaneet. Valkoiset osat tekstissä ovat vaikeammin muutettavissa tavallaan. Uskoakseni on niin, että varauksia on joistakin poliittisista ryhmistä tullut mitä tulee aika huomattavaan määrään tarkistuksia, joita on tehty näistä niin sanotuista valkoista tekstiosuuksista eri kollegoilta. Yleensähän toimielinten välinen sopimus, joka äh, sitoo näissä uudelleenkäsittelykysymyksissä, niin enemmistön pitäisi tukea tiettyä muutosesitystä, joka koskee valkoista osaa. Vielä ihan muutama täsmennys jotta mahdollisesti voisin selventää kollegojen käsitystä. Siis huomattavasti tuli tarkistuksia tästä valkoisesta osuudesta. Jotkut tarkistukset saavat erittäin laajaa tukea suurelta enemmistö lähes koko kaikilta poliittisilta ryhmiltä valiokunnassa. Ja me olemme uskollisesti mielestäni noudattaneet toimijoiden välisen sopimuksen eri etappeja joka kerta komissio, neuvosto ovat saaneet tietoa valiokuntamme puheenjohtajan kautta, kun olemme halunneet muuttaa näitä valkoisia tekstikohtia. Ja tietysti tätä tietoa on annettu myös meille, meidän valiokunnallemme jäsenille eri poliittisista ryhmistä. Sitä paitsi meillä on kaksi kokousta varjoesittelyiden kanssa. Silloin keskustelu oli varsin avointa minun mielestäni ja kattavaa keskustelua ja siinä yhteydessä pyysin Kysyin että oliko heillä jotakin erityisiä kommentteja tai ongelmakohtia koskien näitä valkoisia kohtia ja tarkistuksia, joita kollegat olivat tehneet valkoisista kohdista. Siis koska näitä tarkistuksia siis on niinkin paljon, esimerkiksi yksi kollega oli varsin aktiivinen ja ehkä tässä vaiheessa nämä tarkistukset eivät saa suurta tukea taakseen. Olenkin pyytänyt tai kysynyt, voitaisiinko näitä jopa vetää pois. Jotkut on vedetty pois, mutta ei kaikkia. Tässä mennään siis tässä näitä eri vaiheita prosessissa – on ollut varsin paljon keskustelutilaa, mukaan lukien tämä arkaluontoisempi kysymys, tarkistukset valkoisista kohdista. Ja nämä tarkistukset, jotka siis eivät saa tukea kaikista poliittisista ryhmistä. Nyt on tullut sitten hetki äänestää niistä, mutta varsin selkeästi avoimella tavalla olemme noudattaneet koko prosessin eri vaiheita, niin kuin toimielinten välinen sopimus edellyttää. Kiitos. Well, thank you very much for that clear... Paljon kiitoksia tästä selkeästä selvityksestä. Tiedän, että tämä on ollut hyvin hankala aihe ja kiitoksia, että olet ollut tässä puikoissa. Tämä on hyvin tärkeä vaihe nyt, että siirrytään äänestämään ja tiedän, että tässä olet käynyt intensiivisiä keskustelua neuvoston ja komission kanssa, joten sitten jatkamme tästä ensi vuoden alkupuolella. Ja haluaisin kertoa kollegoille niin tämä on hiukan erilainen kuin yleensä tämä äänestysluettelo. Eli tässä on kovin paljon näitä, joista äänestetään yhtenä ryhmänä. Ja täällä on myöskin tällaisia, missä lukee, että ei äänestetä. Mutta aloitamme. Eli äänestämme yhtenä ryhmänä väliaikaisvarastoinnista puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. Eli näistä ei siis äänestetä ja siirrymme Inta kuutoseen, kohta kaksi. Äänestämme tästä koneellisesti. Inta kuutonen kyseessä siis. Yksi ECR liikaa, eli minä. Minun ei tarvitse äänestää. Äänestys päättyy. hylätty. Inta 7 ja tarkistus 44 puolesta vastaan selkeästi hylätty. Tarkistus 1 esittelijältä puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 45 45 siis. Niin siis tämä raukeaa, koska me hyväksyimme tarkistuksen yksi. 45 raukeaa, käsittääkseni. Selvästikin. Eli tämä on siis mukana tarkistuksessa yksi. Pitää paikkansa. Tämä on ECRn tarkistus joka tapauksessa. No niin, seuraavaksi 46 raukeaa, 47 myöskin, eli seuraavaksi tarkistus 2 ja 48 puolesta. Puolesta vastaan hyväksytty. 49 puolesta vastaan myöskin hyväksytty. Tarkistus 3 raukeaa. 50 raukeaa, 51 raukeaa. 52 on vastaava. 52 puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Selkeästi hyväksytty. 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 6 puolesta puolesta, näyttäkää selvästi, vastaan, hyväksytty. Selkeästi. Hy- niin siis hyväksytty, korjaa puheenjohtaja. Missäs nyt ollaan? Sitten yhtenä ryhmänä 7 ja 55, koska ne ovat yhdessä puolesta. Vastaan. Selkeästi hyväksytty. Eli seuraavaksi sitten Inta 8, eikö totta? Inta 8 puolesta. Puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. 54 puolesta vastaan hyväksytty. Inta 9 raukeaa, 55 samaten, tarkistus 8. Aha, 55 oli jo mukana siis aikaisemmin, niin. Tarkistus 8 puolesta. Tarkistus 8. 8 puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty 9 puolesta vastaan ei hyväksytty. 56 puolesta vastaan hylätty. 57 puolesta vastaan hyväksytty. 58 puolesta vastaan hyväksytty. 59 puolesta vastaan hylätty. 10 puolesta vastaan Hyväksytty. 11. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 12. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 13. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi meillä on kohta kohdalta äänestys tarkistuksesta 14 yhdessä suullisen tarkistuksen kanssa, joka otetaan erikseen. Eli nyt ensimmäinen osa ilman kohtaa B puolesta vastaan hyväksytty. Sitten meillä on suullinen tarkistus esittelijältä, jonka näette tässä. Eli nyt äänestämme tästä erikseen. pohdimme tässä, että pitääkö sitä äänestää vai ei. So the first part. Ensimmäinen osa, siihen tuli siis tämä suullinen tarkistus mukaan. Eli nyt sitten siirrymme se, tähän toiseen kohtaan, kohta B. Meidän pitää tämä sähköisesti tarkistaa. Toinen osa, point B. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 60 vedetty pois, 62 vastaava, 14 kanssa, puolesta, vastaan, hyväksytty, 61 on vedetty pois, 64 raukeaa, ai ei, aha, koska tätä ei hyväksytty, eli 64 raptilta puolesta, vastaan hyväksytty. 63, 65 ja 66 on kaikki vedetty pois ja 67 samoin. Eli seuraavaksi 68 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 69 puolesta vastaan hyväksytty. 70 puolesta vastaan hyväksytty. 71 puolesta vastaan hyväksytty. Kyllä. 72 puolesta vastaan hyväksytty. 73 puolesta vastaan hyväksytty. 74 puolesta vastaan hyväksytty. Hylätty, hylätty. 15 on seuraava puolesta vastaan hyväksytty. Inta 10 puolesta. Puolesta näyttäkääpäs. Eli tässä koneellisesti tarkistetaan Inta 10. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli artikla poistetaan ja 75 raukeaa. 76 Schwabilta ja esittelijältä puolesta. Tässäkin tar- täytyy tarkistaa. 76 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmen äänen enemmistöllä. 16. Sitä ei äänestetä. Eli sitten 77 puolesta vastaan Selkeästi hyväksytty. 78 puolesta vastaan. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Hyväksytty. 79 puolesta. Tarkistetaan taas. 79 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty. 80 puolesta. Äänestys alkaa 80. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19.15 oli tulos. Tarkistus 81 ja 82, nämä ovat identtisiä puolesta. Vastaan. Tämä nyt ei ollut kovin selvä. Tämä ne tarkistaa. 81 ja 82 yhdessä tarkistetaan. Äänestys päättyy. Oho. No hyvä, että tarkistettiin. 18 puolesta 17 vastaan. 19 raukeaa, 8, eli 20 on seuraava puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Inta 11 puolesta. Vastaan. Selkeästi hylätty. Ei. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. No, tämä oli aika täpärä, hylätty. Hylätty. No niin, 21 puolesta. Tarkistetaanpa tämäkin. 21. Jollain on kortti täällä sisällä, mutta ei äänestä. 20 puolesta, 13 vastaan, eli hyväksytty. 85 Schmidtiltä puolesta vastaan hyväksytty. 86 raukea, 87 ja 88 joten 89, mitä siitä sitten? Eli tässä nyt on tällainen kaksinkertainen epäonnistuminen. No mitä sitten tuosta 20? Hyväksyimmekö 20? Eli siis äänestämme 29 varmistaaksemme 89 puolesta. Täytynee tarkistaa sähköisesti. 89 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.17 17, hylätty. Tässä nyt joku jätti äänestämättä. No niin, 90 raukeaa ja 91 niin ikään, eli 22 on seuraava. 22 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 23 puolesta vastaan hyväksytty. Inta 12 puolesta vastaan hyväksytty. 92 puolesta Tarkistetaan 92. Tämäkin lienee aika täpärä. Äänestys päättyy. 19.16 eli hyväksytty. 93. 93 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Kompromissi A esittelijältä puolesta vastaan Eli siis puolesta, kompromissin puolesta, selkeästi hyväksytty vastaan. SD vastustaa, mutta muut puoltavat, joten selkeästi hyväksytty. Sitten siirrymme 98 Schwabilta puolesta. 98. 98. Liberaalit, voitteko auttaa? Vihreät, no niin, selvä. Puolesta vastaan hyväksytty. 99 raukea, 100 puolesta, vastaan, vihreät, gue, tyhjää, selkeästi hyväksytty, äh, anteeksi, hylätty, korjaa puheenjohtaja, 101. 101 puolesta, vastaan, hyväksytty, 102 puolesta, vastaan hyväksytty. 103 puolesta vastaan hyväksytty. 104 puolesta vastaan hyväksytty. 105 puolesta vastaan hylätty. 106 on pois. Inta 13 puolesta vastaan hylätty. 107 puolesta vastaan hyväksytty. 108 puolesta vastaan hyväksytty. 109 puolesta vastaan hyväksytty. 110 puolesta vastaan hylätty. 111 puolesta vastaan hyväksytty. 112 puolesta vastaan hyväksytty. 113 raukeaa. 114 puolesta vastaan hyväksytty. 115 puolesta vastaan hyväksytty. 116 puolesta vastaan hyväksytty. 117 puolesta vastaan hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 119 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. 119. Äänestys päättyy 21 puolesta 12 vastaan. 120 puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. 121 on vedetty pois. 24 puolesta vastaan. Hyväksytty. 122 puolesta vastaan. Hyväksytty. 123 on osa blokkia. Sitten 25 puolesta vastaan. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Hyväksytty. 124 puolesta vastaan hylätty. 125 puolesta vastaan hylätty. 126 puolesta vastaan hylätty. 127 vedetty pois, 128 ja 129. Ja nyt sitten tässä siirrytään eteenpäin 127 puolesta vastaan hyväksytty. 139 puolesta vastaan hyväksytty. 140 puolesta vastaan hyväksytty. 141 puolesta vastaan hyväksytty. 142 puolesta vastaan hyväksytty. 143 puolesta vastaan hyväksytty. 144 raukeaa. 28 ja 147 ovat identtisiä puolesta vastaan hyväksytty 145 ja 146 puolesta vastaan hyväksytty 29 puolesta vastaan hyväksytty 148 ja 149 ja 150 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 30 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 151 ja 152 raukevat, 153 samoin, 154 puolesta vastaan hylätty. 156 puolesta vastaan hyväksytty, 155 raukeaa. 157 puolesta vastaan hylätty. 158 poisto puolesta vastaan hyväksytty. 159 puolesta vastaan hyväksytty. 160 puolesta vastaan hyväksytty. 161 puolesta vastaan hyväksytty. 31 vastaava puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 162 raukeaa. 163 puolesta vastaan hylätty. 164 puolesta vastaan hyväksytty. 165 puolesta puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen tarkistus, jonka on tehnyt esittelijä, te näette sen siinä. Ja oletan, että kaikki sen hyväksyvät, joten äänestämme siitä puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 166 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 167 puolesta vastaan hylätty. 168 puolesta vastaan hyväksytty. 169 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus B puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 172 puolesta vastaan hylätty. 173 puolesta vastaan hylätty. 174 puolesta vastaan hylätty. 175 ja 76 ja 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 raukeaa, 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 181, 82, 83, 84 kuuluvat blokkiin. Seuraavaksi tarkistus 33 esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 186 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 187 on vedetty pois. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 ja 190 vedetty pois. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 ja Inta 16 raukeavat 36 ja Inta 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 kuuluu blokkiin, 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 198 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 199 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 200 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 201 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 202 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 203 on vedetty pois, 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 raukeaa. 209 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 210, 211 vedetty pois. 38 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin on hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tekninen tarkistus, siitä ei tarvitse äänestää. 214 ja 215 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää, selkeästi hylätty. Inta 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty inta 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty inta 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Into 4 puolesta tyh- äh, vastaan tyhjää hyväksytty. Into 5 raukeaa. Tässäpä tämä. Nyt sitten siirrymme loppuäänestykseen. Ahaa, me lyhyesti tarkistamme nyt vielä, ettei tässä jäänyt mitään tulkinnanvaraa. 17. We just, we just see whether we need to vote on the last inter one. Do you want... Eli tuo viimeinen intan. Because we go back, we're just checking back through to make sure that... Tarkistamme tässä vielä hiukan, että varmistamme. Mehän voimme äänestää siitä vielä. It's adopted, all right, okay. It's false, right, okay. We have the definitive statement. Let us... No niin, nyt sitten äänestämme tästä koko ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Päätöslauselma luonnos. Haluaako joku vielä äänestää? Hyväksytty 31 puolesta, yksi vastaääni ja kaksi tyhjää. Hieno homma. Edustaja Le Grip ja varjoesittelijät tapaavat keskustellakseen seuraavista siirroista neuvotteluissa neuvoston kanssa. Ja sitten koordinaattoreiden kohdalla palaamme tätä, tähän. Haluatteko vielä sanoa jotain ennen kuin päätämme tämän asian käsittelyn? Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain eh, kertoa, miten tyytyväinen olen äänestyksen lopputulokseen. Uskoisin, että me olemme nyt luoneet hyvän perustan, kun ollaan tässä aloittamassa neuvotteluja kahden muun toimielimen kanssa. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan sitä, että syvennetään ja uudistetaan tulliunionia. Se on välttämätöntä, jotta sisämarkkinat toimisivat kunnolla. neuvotteluissa, kuten olen todennutkin, on neljä kysymystä liittyen myös toimielinten toimivalta jakoon. Tämä vahva poliittinen äänestystulos varmasti antaa hyvän pohjan neuvotteluille. Mielenkiintoisista lähtökohdista lähdetään liikkeelle. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Paljon kiitoksia tekemästäsi työstä tämän monimutkaisen asian kanssa. Ja kiitoksia, että myöskin äänestysluettelo oli hyvin valmisteltu. Ja nyt sitten siirrymme kilpailupolitiikkaa koskevan vuosikertomukseen. Koska herra Schwab ei ole paikalla, niin täällä hänen edustajansa, haluaako hän sanoa jotain? Ei. No niin, siis äänestetään. Mennään suoraan äänestämään. Äänestämme tästä lausunnosta kilpailupolitiikan liittyen tarkistus 1 kofferaatilta puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi tarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. 6 kofferaatilta puolesta vastaan hyväksytty. Seitsemän meillä on kohta kohdalta, jota EPP on pyytänyt. Ensimmäinen osa ilman tekstiä Collective Redress System puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Ja toinen osa Äänestys toisesta osasta alkaa nyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19.15. Varapuheenjohtaja näyttää olevan hyvin mielissään tästä. Kompromissitarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 De Jongilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tak 12. Ja siihen liittyy suullinen tarkistus esittelijältä. Ja tästä on vissiin sovittu kaikkien kesken, eli äänestämme 12 näin tarkistettuna vastaan tyhjää, selkeästi hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan, selkeästi hyväksytty. 15 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan, puolesta 18 vastaan tyhjää hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan selkeästi hylätty 21 puolesta vastaan selkeästi hylätty ja 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme tästä lausunnosta. Äänestys alkaa lopullista lausunnosta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta, yksi vastaan ja yksi tyhjä. Edustaja De Jong aivan erityisesti pyysi saada käyttää puheenvuoron. Onko edustaja Hanslikilla jotakin viestejä esittelijältä? Onko jotakin viestejä esittelijältä? Kiitos vaan kaikille, jotka ovat tyköantauttaneet. Kiitti. Edustaja De Jong. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. En tiedä, onko koskaan tapahtunut niin, että GUE äänesti puolesta, että se tyhjää kilpailumietinnössä, mutta olin kyllä iloinen voidessani äänestää tämän puolesta, koska herra Schwab on ollut erittäin yhteistyökykyinen. Meillä oli hyvä työsuhde. Hän otti huomioon moniakin kohtia, jotka otimme esille. Samanaikaisesti mietinnössä pyydetään eh, energiamarkkinoiden vapauttamisen puolesta Tätä me emme tue ja minun täytyy tämä ottaa tässä selvästi esille niin, että puolesta äänestämistä niin ei väärin ymmärretä, mutta olen eri, erittäin tyytyväinen mietintöön muilta osin. Paljon kiitoksia. Thank you very much indeed. Um, Paljon kiitoksia tosiaankin. Uh, I suggest we just take a... Ehdotan, että pidämme pienen tauon, jotta ihmiset voivat lähteä ennen kuin alamme käsitellä edustaja Ramonin mietintöä. Ja ne, ne jotka halusivat äänestää tuosta lähettämisdirektiivistä, niin sehän on lykätty tammikuulle.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 Uh, so, colleagues, um, we're going to deal with our final item of business. No niin, sitten viimeinen kohta ennen koordinaattoreita. Poliittiset ryhmät katsotaan vielä. Aloitetaan koordinaattorikokous välittömästi tämän kohdan jälkeen eh, puoli viiden nurkilla. Ei kannata tuhlata aikaa. Hanslikka ainakin tietää tämän. Gebhardt ilmeisesti kai tietää tämän. Biilanille kerroinkin jo. Selvä. Nimittäin tuskinpa haluatte tuhlata aikaa turhan päin. Ei painosta mitenkään tietenkään esittelijää, valmistelijaamme, koska haluamme kuulla, mitä hänellä on sydämellään tässä tärkeässä lausunnossa liittyen adjuvasiolle mielipalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpanoon. Olimme siinä tiivisti mukana alun perin. Teimme tärkeän lausun, joka vaikutti myös lopputulokseenkin. Tiedän, että Rova McLaakinkin on ollut jo ensimmäisen esityksen parissakin mukana. Kuulemme häntäkin mielellään tässä lausunnossa. 21 tarkistusta. Kertokaapa, mitä mieltä olette näistä. Rova Galluukin on täällä. Täällä on kokemusta paljon Herra Engström ei ole paikalla, mutta onko hän tulossa? McClarkin de Jong oli aikaisemmin, mutta häviesi. Katsotaan, onko täällä muutama innokas kuitenkin paikalla. Schmidt luetaan tähän innokkaiden joukkoon, jos hän kerran jää tai jos joku muukin haluaa osallistua. Täällä on joku kyllä varjositteleeksi pantu, mutta katsotaan. Herra Schmidt, hän on virkaa tekevä varjo.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 kun lausunto otetaan varmasti huomioon jälkikäteen koulutus- ja kulttuurivaliokunnassa, joka on tässä päävaliokuntana. Olen korostanut tiettyjä kohtia, korost, käyn niitä läpi lyhyesti, koska uskon, että mielipiteeni tässä jo tunnetaan varsin hyvin. Tarkistuksia on tehty, mutta yritän silti löytämään tällaisia lähentymis kohtia ja mahdollisia kompromisseja ja selittää, minkä takia olen keskittynyt joihinkin asioihin tässä lausunnossa. Ensinnä olen yrittänyt ottaa esille keskittämisen liittyviä riskejä ja monimuotoisen, mono, monimuotoisuuden menettämiseen liittyviä riskejä. Tämä olisi vakava ongelma sisämarkkinoilla audiovisuaalisella sektorilla ja olen korostanut sitä, kuinka tärkeää on saada tasapaino direktiivin tavoitteiden ja jakelun vapauden ja sisältöjen välillä. Sitten toiseksi olen keskittynyt kansalaisten oikeuksiin ja palvelujen saatavuuteen ja olen keskittynyt erityisesti siihen, että valtioiden pitäisi voida taata saatavuus audiovisuaalisilla, audio, audio, audiovisuaalisten palveluiden saatavuus ilmaiseksi maksutta. Sitten puhun myös ilmaisun vapaudesta, tiedottamisen vapaudesta ja kulttuurista monimuotoisuudesta ja ta- taiteellisesta vapaudesta. Se on olennaista näissä tiedottamiseen vapauteen liittyvissä kysymyksissä. Sitten korostan myös sitä, että pitää voida puolustaa eurooppalaista audiovisuaalista sektoria Kyseessä on tuotanto, joka on läpikäymässä vaikeita ongelmia. Se on kamppailemassa selviytyäkseen. Ja sitten esitän tiettyjä varoituksen sanoja, jotta vältyttäisiin tietyistä kieltäistä seurauksista globaalisessa tilanteessa. Sitten täällä puhutaan lapsista ja nuorista ja mainonnasta. Ja alanhan liittyy huomattavaa kaupallisuutta varsin voimakkaassa muodossa. Ja sitten vielä on hiukan teknisempiä seikkoja lopussa, joten määritellään tätä alustaa. Sehän tulee esille monta kertaa direktiivissä, sitä kannattaa täällä hiukan täsmentää. Sitten puhutaan audiovisuaalisen sektorin käyttöoikeuksista, kulutusoikeuksista, jotta kansalaisilla on helppo pääsy näiden palveluiden äärelle. Ja sitten puhutaan myös teknologisesta kehityksestä liittyen alaan tästä avoimen internetin kautta tapahtuvasta jakelusta, over the top jakelusta on kyse ja täällä puhutaan eri osapuolista ja käsitellään niin yleisradio, yleistä lähetystoimintaa, kuten internetpalvelujen toimittajia. Tällaisessa logiikassa olen tämän tekstin laatinut ja välittänyt sen sitten, tai antanut sen teidän harkintaan. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Sitten kuullaan varjoesittelijöitä ja tarkistusten laatioita kuunnellaan. Rova Galo. Kiitoksia puheenjohtaja. Alussa haluaisin ilmaista pahoitteluni tästä aikataulusta, joka on liittynyt tähän asiaan, koska tämän lausunnon kohdalla meillä ei ole ollut ensimmäistä alustavaa keskustelua lausuntoa esittelijä ei ole meille esitellyt. Ja meillä on puolitoista päivää aikaa laatia tarkistuksia ja jättää ne. Minä todellakin pahoittelen, että aikataulu on estänyt kunnollisen yhteistyön esittelijöiden välillä. Kuten esittelijä sanoi, direktiivi on olennainen osa eu lainsäädännössä – mediasektorilla. Haluaisin muistuttaa, että tämä direktiivi laadittiin niin, että se olisi ajankohtainen huolimatta teknologian uudistuksista, koska se tukeutuu neutra- teknologisen neutraaliuden periaatteelle. Niin kuin tiedetään, teksti on pitkien vaikeiden neuvotteluiden tulosta osapuolten kesken ja täytyykin tunnustaa, että kompromissit, joita on saavutettu, ovat tasapainoisia ja tehokkaasti palvelevat kansalaisten etua, samoin yrittäjien etua. Direktiivin soveltaminen vaikuttaa myönteisesti audiovisuaalisen, audiovisuaalisten markkinoiden kehityksen. Mitä tulee omiin tarkistuksiin, joita olen kollegojeni kanssa tehnyt, haluaisin lyhyesti kommentoida asiaa seuraavalla tavalla. Ensinnäkin tietyt säädökset eivät vastaa jakelukentää ja sovellusalaa tässä valiokunnassa. Sen takia olen tehnyt poistotarkistusehdotuksia kolmesta kohdasta, jotka eivät kuulu Inkon toimialaan ja toimivaltuuteen. Mitä tulee IMKOn toimivaltuuksiin, niin ensinnäkin halusin korostaa sitä, että pitää noudattaa sisämarkkinasääntöjä jäsenvaltioissa, aivan erityisesti mitä tulee medi- audiovisuaalisten mediapalveluiden vapaaseen liikkuvuuteen ja alkuperämaa periaatteen noudattamisen. Toiseksi ottaen huomioon uudet kaupallisen tiedottamisen muodot, joita ilmenee ja on ilmennyt, niin haluaisin, että komissio päivittää 2013 tulkinnallisen tiedonantonsa, joka koskee TV-mainontaa. Kolmanneksi haluan rohkaista yhteissääntelyä ja itsesääntelyä josta puhutaan direktiivissä ja ne ovat jo nyt osoittautuneet tehokkaiksi välineiksi, vähän niin kuin käytännössäännöt USAssa. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, niin, tämä kyllä on jo huomattu. Kuulin sihteeristöltä aikataulusta. Vai ongelmana on, että kulttuurivaliokunta teki aika myöhäisessä vaiheessa päätöksensä äänestyksestään helmikuussa – Ehkä odotimme vähän löysempää aikataulua. Olen pahoillani, ettei ole pystytty keskustelemaan etukäteen. Tämä on tavallaan nyt tarkistusten käsittely ja keskusteluilla käytetään aika hyväksemme. Herra Schmidt. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä todellakin uskon, että Jürgen Kreutzmann on varjoesittelijä tässä asiassa. Ainakin näin minulle kerrottiin ja minä korvaan hänet joka tapauksessa. eli luen jotain. Yleensä ottaen AV-mediapalveludirektiiviä on sovellettu ja jäsenvaltiot soveltavat sitä, mutta joissakin kohdissa on kysymyksiä eh, siirtymä vai, siirtymän suorittamisesta. Ja eh, tässä periaatteessa on kyllä saavutettu direktiivin tavoitteet mainontaan liittyvät kysymykset. Tämä ei ole niin ongelmallinen, mutta komissio haluaa kyllä tässä arvioida uudestaan tiedonantonsa. Mutta komissio kuitenkin toteaa, että joitakin ongelmia on television mainontaan liittyen ja varsinkin kun ajatellaan tuohon 12 minuutin rajoitukseen per tunti. Joissakin jäsenvaltioissa tätä määräystä äh, rikotaan säännönmukaisesti niin kuin kollegani Kreutzmann toteaa, ainoastaan kahdeksaa jäsenvaltiota on valvottu ja on epäselvää, kuinka monessa näistä on tapahtunut tämän säännön rikkomista. Olisi mielenkiintoista tietää komissiolta, miten pit- laajalle levinnyt tämä ongelma on todellisuudessa koko unionin alueella. Raportti ei ole kovinkaan täsmällinen tässä suhteessa. Nyt minulla on myöskin oma huomio liittyen tähän mainontaan ja lapsiin kohdistuvan mainonnan kieltämiseen ja myöskin alkoholin liittyen. Minun maassani on olemassa kielto. Ja vaikka olen todellinen liberaali, niin meillä pitäisi tämä kyllä olla, varsinkin kun ajatellaan alkoholia ja myöskin alle 12-vuotiaita lapsia. Mutta tämä oli hyvin henkilökohtainen huomio. En tiedä, onko edustaja Kreutzmann samaa mieltä, mutta kuten tiedätte, no me liberaalit, meillä on erilaiset näkökannat. No lopuksi tässä, tätä voitaisiin vielä käsitellä. Komission täytyy katsoa, miten järkevää tämänhetkinen puitteisto on, kun ajatellaan klassista TVtä ja nettipalveluja. Meidän täytyy pysyä teknisen kehityksen perässä tällä alueella, eikä ainoastaan näissä kohdissa, vaan myöskin kun ajatellaan kansalaisten tottumuksia. En sano, että tätä direktiiviä pitäisi päivittää, mutta pitäisi kuitenkin analysoida, miten eri määritelmät ja konseptit päättävät. Tavoitteemme pitäisi olla se, että meillä olisi teknisesti neutraali lähestymistapa, pitäisi olla samanlaiset kilpailuedellytykset eri palveluntarjoajien välillä, eikä pitäisi myöskään aiheuttaa mitään vääristymää mediamarkkinoilla. Ja tässä se, mitä edustaja Kreutzmann halusi sanoa tästä asiasta. Thank you. Kiitos. Rova Ryylä, te jotain sanoa? Heidi. No. Heidi. Ei. Rova McLaughlin. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kun keskustelimme AV-medioista, niin olen huolissani siitä, että tätä on niin heikosti sovellettu tai saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Eli tämä on nyt toteutettu mahdollisimman nopeasti. Olen samaa mieltä, että jäsenvaltion pitäisi varmistaa sen, no uh, nyt lankka katus, katosi, että AV-palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Ja minä suosittelen tätä avointa alustaa, mutta en halua, että AV-palveluita maksutta tarjottaisiin. Ei sitä voida vaatia, jos että voitaisiin pelkästään sponsoroinnin tai mainonnan kautta rahoittaa näitä yleisradion yhtiöitäkään. Rova Gallon ja Kreutzmanin kanssa olemme tehneet tarkistuksen niin, että poistettaisiin viittaus maksuttomuuteen. Neljä kohta, en tiedä, että olisi tällainen vaatimus tiet, tietty aika tai tietty budjetti. 20 prosenttia on esitetty tässä lausunnossa. Sen sijaan olen tehnyt tarkistuksen, jossa kehotetaan jäsenvaltioita menemään pidemmälle kuin on vähimmäistaso, jos se vain mahdollista on. Sitten viisi kohtaa, minäkin uskon, että nykyiset mainospalajärjestelyt liittyen naisten lastenohjelmiin, niin se on ihan hyvä, koska täytyy nimenomaan sisältö- ja laatuun panostaa, suojella kuluttajia, ainakin minun maassani, jos ajatellaan mainosta saatua tuloa, niin sekin tukee tuota laatua aika huolestuttavaa jos se vietään pois. Sitten tukisin Ova Gallota myös aikataulun osalta. Se on kovin tiukka. Totta kai on erilaisia selityksiä sille, miksi näin on, mutta jos halutaan tuloksen saada aikaan jäseninä ja että henkilöstökin saisi edellytyksiä tehdä työtä, niin tässä täytyy keskustella vielä enemmän, tutustua tarkistuksiin. Ei niitä edes toimitettu vakinaisen järjestelmän puitteissa se tietysti manuaalisesti. Tässä on valtavat aikapaineet, sitä ei voida siis hyväksyä. Odotan mielenkiinnolla keskustelua tästä, tämä on hyvin tärkeä aihe. Tämän on onnistuttava jos halutaan jotain arvokasta tarjota meidän valiokunnastamme. Mutta jatkamme keskustelua. No. Ja hakukahan muu? Haluaako joku muu lausua jotain? Sitten herra Buluing komissiosta, Connect-pääosastolta. Haluatteko ehkä kommentoida tarkistuksia? Tuli muutama kysymyskin. Ihan mitä vain haluatte kommentoida. Um, thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Muutamia yleisiä kommentteja, jos sopii. Olemme tyytyväisiä, että olemme saaneet käsimme tämän luonnoksen komissiossa Aloitan kolmesta kohdasta. Se ajatus, että jäsenvaltioille pitäisi varmistaa, että audiovisuaaliset palvelut ovat saatavissa maksutta. Komissio on sitä mieltä, että Eurooppaa luonnehtii yhä suurempi määrä erilaisia yritysmalleja, mitä kautta näitä palveluita jaetaan ja tuotetaan, ja meistä ei ole sopivaa määritellä mitään erityistä yritysmuotoa. Audiovisuaaliset mediapalvelut direktiivin mielessä sisältävät maksu-TV-palvelut, mutta myös tilauspalvelut, kuten iTunes-tapaiset asiat joten jos sanotaan, että pitäisi olla maksuttomia palveluita, niin siinä mennään aika pitkälle. Mitä tulee alusta käsitteen epämääräisyyteen, platform-alusta. Se on uusi käsite johtuen podcast ja muita jakeluväyliä komissio aikoo käsitellä tätä asiaa vihreässä kirjassa, joka hyväksytään ensi vuoden alkupuolella. Ja nämä kysymykset otetaan esille siinä yhteydessä. Audiovisuaaliset mediapalvelut ovat teknologisesti neutraaleja, eikä tässä käsitellä laitteita tai alusta, joita käytetään. Siis direktiivissä näitä ei mainita, mitä kautta siis tätä sisältöä välitetään. Tässä yleiset kommentit minulta. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Eli valmistelija uudelleen. Eli joku muu haluaa vielä jotain sanoa. Niin an- I forgot. Anteeksi, unohdin vastata herra Schmidtin kysymykseen mainonnasta. Tässä oli ihan erillisellä paperilla tämä juttu. mainonnan, siis televisiomainonnan seuranta on aloitteellista toimintaa komission puolelta. Ja siinä on ollut vähemmin ongelmia, kun ajatellaan 12 minuutin sääntöä. Yleisesti ottaen, jos ajatellaan rotaatiojärjestelmää, niin siellä on neljä maata, jossa TV-mainontaa vuoden verran seurataan. Usein on nähty, että 12 minuutin sääntöä rikotaan. Sen jälkeen olemme yhteydessä jäsenvaltioon ja pyrimme käymään vuoropuhelua selvittääksemme, onko jäsenvaltio ryhtynyt toimiin ja ehkä jopa rikkomusmenettelyyn mennä, jos se on tarpeen. Espanjan kohdalla tämä meni siihen asti muutama vuosi sitten. Sitten saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä kokonaisuudessaan. Me olemme aika luottavaisin mieliin, että kaikki jäsenvaltiot tämän vuoden loppuun mennessä olisivat jo tehneet ilmoituksen direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Entäpä sitten toimenpiteet, jotka noudattaisivat direktiiviä, niin tästä jäsenvaltiolle selvennystä lähetetty 20 jäsenvaltion kohdalla. Olemme kahden kesken myös tavanneet sen varmistamiseksi, että voidaan vielä selventää näitä asioita, että saadaan sitoumuksia, kuten on saatukin useimmissa tapauksissa. Jos sitoumuksiin ei mene, niin komissio ja jos komissio on sitä mieltä, että direktiä ei ole saatettu osaksi nyt niin aloitamme ihan epäröimättä rikkomusmenettelyyn. No, kiitoksia näiden käsittelystä. Onko jolla vielä jotain sanottaa? Ellei, niin ehkä valmistelija voisi vetää langat yhteen. Voisi hän puhua myös aikataulusta äänestystä varten toimivalta tässä valiokunnassa. Olkaapa hyvä. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja tämä aikataulu, joka tuli esille aika monissa puheenvuoroissa. Olen ihan samaa mieltä. Minä itse ensimmäisenä jouduin työskentelemään aika hankalassa aikataulussa, kun ajatellaan sitä, että pitäisi voida laadukasta työtä tehdä. Ja koska aikaa on näin vähän, niin on aina mahdotonta keskustella enemmän asiasta täällä valiokunnassa teidän kanssanne. ennen tarkistusten laatimista. Eh, joten puheenjohtaja, jos jollakin tavalla tästä lähtien voitaisiin hiukan pidentää näitä aikarajoja, niin olisi kyllä hyvä. Kun näistä tarkistuksista, joita on tehty, niin Monet niistä voin hyväksyä, koska ne parantavat tekstiäni, jonka minä alun perin laadin. Ja sitten on kuitenkin sellaisiakin tarkistuksia, josta keskustelen, ehkä päädymme hyvinkin yksimielisyyteen tai sopimukseen, vaikka on kyllä pari kolme sellaista, jotka ovat aika hankalia, koska en jaa sitä ajatusta, tai, tai että tässä aseteta käsittelen tässä lausunnossa, että etteikö ne kuuluisi IMKon toimialaan. Ehkä päinvastoin ne ovat mielestäni sisämarkkinoiden ydinkysymyksiä, koska niitähän käsitellään suoraan tai epäsuoraan 2010 direktiivissä, joten mielestäni nämä teemat kyllä – liittyvät siihen, että jatkossakin voidaan tuottaa audiovisuaalisia palveluita Euroopassa ja tämä vaikuttaa kansalaisten oikeuksiin, ajatellen niin suojelupuolta kuin kaupasten lähetysten ja hyvien käytäntöjen suojelua. Ja myös tässä otetaan huomioon se, missä määrin audiovisuaaliset palvelut ovat ihmisten käytettävissä ja saatavissa. Joten puheenjohtaja jos voisimme pidentää hiukan aikaa ennen kuin täällä äänestämme, niin meillä olisi aikaa tavata toisiamme ja löytää mahdollisimman hyvä muotoilu näille tarkistuksille. Well, I mean... No, emme äänestä tästä ennen 24. tammikuuta. Eli vielä on aikaa tehdä kompromisseja Eiköhän se aika riitä. Ja äänestys on kun alussa toimivaltaisessa valiokunnassa. Sitä me emme voi lykätä, mutta toivottavasti 24. tammikuuta me voimme äänestää. Odotamme nyt teiltä johtajuutta varmasti varjovalmistelijatkin siihen osallistuvat. Kiitos komissiolle. Hyvät naiset herrat, näin päätämme tämän päivän käsittelyn. 2012. Kiitoksia kovasti yhteistyöstä, osallistumisesta kokouksiin. Kiitos verkkoyleisöllekin. Nyt meillä on koordinaattoreita, kokous, jota ei välitetä verkkoon. Muistutettakoon vielä, että saatte newsletterin myös verkossa. Siellä on joulunumero ihan tarjolla. Odotamme teiltä myös jatko uurastusta ensi vuonnakin. Kiitokset, että tulitte ja toivotan kaikille rauhallista, ansaittua joululomaa. Kiitos työstänne IMKO-valiokunnassa. Uh, so we'll start the... Eli koordinaattorit kokous alkaa heti, kun kaikki on saatu paikalle.